niin olkaa hyvä. Mikro. Mikro, s'il vous plaît. Mikrofoni, olkaa hyvä. I have some, uh, uh pro, uh... Minulla on, on, on, on tällainen menettelytapaehdotus. Kollegat ovat valmistelleet, pyydämme uutta asiaa esityslistalle kysyisimme komissiolta jotain kiinnostavaa. Ja otan esille tämän asian, koska tällä hetkellä meillä olemme lukeneet, että tänään Norjan viranomaiset, viranomaiset ovat ottaneet pois tsekkiläisen äidin lapsen ja, vie, ja jättäneet sen adoptoitavaksi. Tämä on kammottavaa, me olemme vihaisia ja olemme pettyneitä. Tsekin tasavalta reagoi ja täällä Euroopan parlamentissa me emme pysty tekemään mitään tämän lapsen oikeuksien puolesta, joka on EU-lainen lapsi. Pyydänkin teitä, puhemies, ja kollegat, että tukisitte suullista kysymystä komissiolle seuraavalle täysistuntaan. Kiitoksia tuosta. Tosiaan tämä on tärkeä asia, mutta kuitenkin tämä täytyy käyttää puhemiehistön kautta, jotta asia voidaan ottaa esityslistalle, mutta varmasti seuraamme asiaa. Ja nyt sitten eilisen pöytäkirjasta. Se on saatavilla. Onko pöytäkirjaan huomautettavaa? Ilmeisesti ei. Ja näin, se on, näin ollen se on hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme suulliseen kysymykseen auto